Joka tapauksessa annan puheenvuoron jo komission jäsenelle. Hän voi vastata tähän kysymykseen, jonka hän varmasti kyllä tietäänkin jo ihan kokonaisuudessaan. Olkaa hyvä komission jäsen. Yes, indeed, Mr. President. Uh... Toden totta, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, komissio pitää erittäin tärkeänä työterveys terveyttä ja turvallisuutta unionissa. Me olemme varsin tietoisia siitä, että Euroopan parlamentti on ottanut valtavasti mielenkiintoa tätä kohtaan. EUn työterveys- ja turvallisuusstrategia 2014 2012 on, on vaikuttanut myönteisellä tavallaan. Se on nähtävissä myös hiljattain julkaisusta arvioinnista. Se vahvistaa myös sen, mikä merkitys on eurooppalaisella luottuvuudella, työterveydellä ja turvallisuudella ja mikä strategia lähestymistapa on ollut. Strategia oli erityisen tähdellinen, kun ajatellaan myönteistä suuntausta siinä, että työtapaturmamäärä on vähentynyt ja siinä on äh, todettu myös, että yhä enemmän työterveysturvallisuuslainsäädäntöä on sovellettu. Meillä on näyttöä siitä, että meillä on 25 prosentin leikkaus tapaturmissa tullut ja se olisi saavutettu nimenomaan 2012 strategia on myös antanut kaikille toimijoille alalla järkevät puitteet toimintaa varten ja se on osoittanut tärkeäksi vetovoimaksi myös jäsenvaltioiden teollisuuden koordinoinnissa niin, että päästään eteenpäin eurooppalaisessa työterveys- ja turvallisuuspolitiikassa. Niin, että saataisiin kaikilta järjestöiltä kansalaisilta jotain panosta ja varsinkin jäsenvaltioiden viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta ja sidosryhmiltä, asiantuntijoilta, jotka ovat kiinnostuneita alan. Järjestimme verkossa 21. päivä toukokuuta kuulemisen Samaan aikaan julkaistiin todellakin tämä arviointikertomus. Kuuleminen päättyi 26. päivä elokuuta. Me saimme yli 500 vastausta siihen mennessä. Nyt me erittelemme vastauksia. Komissio päättää seuraavista vaiheista tulosten arvioinnin jälkeen. Tämän lisäksi me otamme huomioon myös muutkin institutionaaliset panokset, kuten teidän päätöslausalan niin, niin vuodelta 2011, joka liittyy välitarkasteluun. Ja se, että kun meillä on asiantuntijakomitean hyväksymä uusi lähestymistapaakin ja oma komitea, joka on myös 2011 antanut oma panoksensa. Komissio on omaksunut tämän lähestymistavan, koska jos ajatellaan mitä tahansa strategista puitteita työterveydessä ja turvallisuudessa, niin se edellyttää tukea myös näyttöä ja kunnon näyttöä, jotta voidaan selvästi osoittaa, mikä on eurooppalainen lisäarvo tässä. Ajatella, mitkä ovat haasteet, mitkä ovat tärkeysjärjestykset, mitkä ovat vaikutukset yrityksille ja työntekijöille. Edellisen strategian arviointi on edellyttänyt perusteellista analyysiä ylipäätään työterveys- ja turvallisuustilanteesta, jotta voidaan arvioida strategian vaikutus eri alueilla. Mikä vaikutus sillä on työntekijöille ja yrityksille ollut, varsinkin ajatellen pk-yrityksiä ja ajatellen myös kansallisia puitteita. Tämän myötä on pystytty yksilöimään tärkeitä haasteita, joita on ollut edellisen strategian aikana. Siinä tarvitaan vielä keskittymistä jatkossa. samaan aikaan komissio myös on arvioimassa ylipäätään EUn lainsäädäntöä tällä saralla. Julkinen kuuleminen pyrkii lisäämään avoimuutta ja yleisön osallistumista, mitkä ovatkin erittäin tärkeitä arvoja poliittisen päätöksenteon prosessissa. Kiitos kovasti. Kiitoksia herra komission jäsen. Ja nyt, miten onnekasta onkaan, myös suullisen kysymyksen Ritti on tullut paikalle. Eli vaikka nyt vastaus jo saatiinkin komission jäseneltä, niin kuuntelemme vielä myös häntä. Eli puheenvuoron saa nyt Rova Vermaus Beres viisi minuuttia. Hän voi esitellä kysymyksensä. monsieur le président euh, monsieur le commissaire euh. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, pyydän anteeksi tästä äh, väärinkäsityksestä aikataulussa. Nyt kun on tämä kuulemisvaihe, niin tavallaan tämä on ennakoinut kysymystä, jonka parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasevaliokunta halusikin esittää. Silti on niin, että mitä tulee työllisyysvaliokuntaan, se, että uudistetaan työllisyysstrategiaa ja työturvallisuusstrategia, se on herättänyt kuitenkin huolta. Ensin sen takia, että valio, komissio mandaattinsa alussa hyväksyi parlamentin ja neuvoston tuella strategian 2020 ja siinä selkeästi sosiaaliset kysymykset, terveyskysymykset, työ, terveys, piti myös kuulua mukaan näihin säädöksiin. Muistamme myös, että komission puheenjohtaja viime vuonna vuosi sitten, kun hän puhui unionin tilasta, hän kertoi, että Euroopan sosiaalinen malli oli kilpailutekijä myös EU:ssa ja meille työterveys ja työturvallisuus ovat aivan tämän sosiaalisen mallin ydinkysymyksiä. Ja joskus meillä on sellainen vaikutelma, että koska kerran kriisi on olemassa, ja vaikka kriisi on vielä pahentanut tai tehnyt tämän tarpeen vieläkin kipeämmäksi tällaista strategiasta, niin silti tämä, nämä asiat on jätetty syrjään. Samalla tavoin suullisessa kysymyksessä emme tätä ottanut esille, mutta tiedämme kuitenkin, että lainsäädäntöaloitteet ö, tuki- ja liikuntavälin sairauksissa ohitettiin komission prioriteettilistalta. Ja sitten vielä yksi kysymys, jonka me olemme esittäneet teille komission nimittäin, miksi asia sitten on näin, kun kuitenkin tämä strategia työterveys ja työ, turvallisuudesta on tunnustettu asia. Kaikki osateryhmät sen tunnustavat tärkeäksi kysymysosassa mallissa, mutta se saa aikaan myös edistystä ja kehottaa jäsenvaltioita kulkemaan oikeaan suuntaan. Mikä tässä on esteenä, ettei tätä strategiaa ole uudistettu? Työllisyysasian valiokunta on toiminut nyt tämän suullisen kysymyksensä kautta ja tulemme myös valittamaan päätösosaman asiasta. Ja toimme tavallaan maltillisesti ja vastuullisestikin. Me emme ole pyrkineet avaamaan mitään keskustelua polemisesti. Haluamme tietää, mikä tämän päivän tilanteessa estää, mikä on teitä estänyt kollegiona uudistamasta kyseistä strategiaa, joka kuitenkin on aivan välttämätön. Lisäisin vielä, että sen jälkeen kun Euroopan parlamentti 5. joulukuuta 2011 hyväksyi arvioinnin tämän strategian tuloksista, olemme pohtineet, miten kriisi on vaikuttanut kaikkein haavoittuvaisempiin väestöryhmiin. Ja tässäkin voimme nähdä, että strategia ei ole vain välttämätön, että se pitäisi uudistaa, vaan se vastaisi myös kriisin herättämiin tarpeisiin. Vielä lopuksi tämän aloitteen lisäksi olemme huolissamme siitä, että kriisiä käytetään tekosyynä, perusteena, jonka mukaisesti voidaan jättää näitä perusasioita sivuun, jotka vaikuttavat kuitenkin tähän sosiaaliseen malliin, josta olemme niin ylpeitä. Ja vielä, kun ajatellaan strategiaa, jonka aikanaan me laadimme ja hyväksyimme, on sellainen, jota pitää aina uudistaa. On, on totta, teknologia on edistynyt ja koska teknologia on edistynyt, on syntynyt uusia vaikeuksia ja ongelmia myös työterveys- ja työturvallisuudessa. Euroopan parlamentti on tutustunut tähän kysymykseen, kävi ilmi selvästi, että stressi on lisääntynyt työssä. Se ei ollut aikaisemman strategian keskeisenä kysymyksenä. Nyt siitä on tullut aivan erityisen tärkeä kysymys samalla tavoin. Kysymys siitä, miten kriisi vaikuttaa Tämähän on, kriisi on vallalla ja ikävä kyllä varsin pitkään. Sekin tuntuu aivan ratkaisevalta syyltä, jonka mukaan pitäisi uudistaa strategiaa. Ymmärrän kyllä, että te olette äh, vieneet tämän kuulemismenettelyn loppuun, jos meitä tyytyväisiä, mutta me haluaisimme nyt edetä asiassa. Ja haluaisin nyt vielä sanoa työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan nimissä, että me pelkäämme sitä, että kyseinen strategia tulee nyt jo liian myöhään. Ja toiveet, joita meillä oli Euroopan suosista mallista ja tästä strategiasta, niin tässä hiukan on menetetty jotakin. Ja voin sanoa teille kaikkien työllisyys- ja sosiaalisen valiokuntien valiokunnan työtoiden nimissä, että pahoittelemme tätä asiantilaa. Me olisin pitänyt parempana, että tällainen strategia saadaan aikaisemmin aikaisemmin. Ja nyt kysymmekin, mikä tässä on ollut sitten esteenä. Kiitos, Bervanche. Seuraavaksi saavat puheenvuoron ryhmien nimissä puhuvat jäsenet. Kaksi minuuttia saa kansanpuolueen nimissä herra Savaöri. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Minä kuuntelin vastaustanne erittäin tarkkaavasti. Olen hyvin iloinen, että komissio pitää hyvin tärkeänä työterveyttä ja turvallisuutta ja myöskin tätä strategiaa. Haluaisin kertoa teille, että myöskin me pidämme tätä äärimmäisen tärkeänä, niin tärkeänä, että me olemme hyväksyneet koko joukon päätöslauselmia ja valiokuntamme puheenjohtaja kiinnitti huomiota tähän myöskin puoliväliarvioinnissa ja siinä erityisesti pyydettiin komissiota vuonna 2011, muistuttaisin teitä siitä, että vuoden 2012 vuoden loppuun mennessä strategia päättyisi ja se pitäisi käynnistää uudelleen. Voisin päättää sanomalla, että komissio selvästikin on nukahtanut tässä se on myöhässä, koska se aloitti kuulemiset mm. työmarkkinaosapuolten kanssa hyvin myöhään ja nyt komissio pystyy vain sanomaan meille, että vastaukset olivat hyvin myönteisiä. Tämä on tietysti mielenkiintoista, mutta arviointi kertomuksessa ei ole mitään päivämäärää siitä, milloin strategia käynnistettäisiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää meille, koska työ, terveys ja turvallisuus ja työ ovat ratkaiseva yhteisö yhteisöä, koska me puhumme ihmisten hengistä, turvallisuudesta, terveydestä. Tämä on hyvin tärkeä asia myöskin kilpailun kannalta ja Euroopan talouden kannalta. Avoimuus Nämä ovat tärkeitä asioita sekä työnantajille että yrityksille ja ovat eurooppalaisten yritysten etujen mukaisia. Eli onko tässä nyt haluttomuutta, hidasta edistymistä tässä asiassa? Olen samaa mieltä valiokuntamme puheenjohtajan kanssa, että tätä ei voi ymmärtää ja se on kontraproduktiivista. Se aiheuttaa sattumanvaraisia vastauksia, vakauden puutetta ja myöskin vakavan uhan, johon meidän tulisi puuttua jollakin tapaa. Joten komissio, miksi me emme voi hyväksyä tätä strategiaa? Mikä este estää teitä tekemästä niin? Kiitoksia. Kiitoksia, herra Öri. Seuraavaksi kaksi minuuttia saa myös SD-ryhmän nimissä puhuva Alejandro Serkkaa. Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle, että olette näin myöhään vielä meidän parissamme täällä. Kiitoksia kovasti myös sen vahvistamisesta, että tekin, kuten mekin, puheenjohtaja, koordinaattorit, valiokunta, on kovin huolestunut. Ja, ja olemme todella huolestuneita, kun tekin korostitte puheenvuorossanne, että Tähän pitää panostaa yhtä lailla kuin valiokuntakin on panostanut monistakin syistä, koska strategia, joka 2012 päättyi, on ollut tyhjä sisällöllisesti. Emme ihan tarkkaan tiedä miksi, kun te totesitte, vaikka on tehty arviointeja, myönteisiäkin, ja kuulemisetkin on järjestetty hyvin myönteisessä hengessä. Mutta mistä tämä viime, viipe johtuu? Olisi hyvä saada ainakin selvä päivämäärä sille, koska tämä strategia saadaan. Ei siitä syystä, että ei mukaan kriisin aikoina, kuten jotkut työnantajat väittävät, haluttaa lisää sääntöä yrityksillä, koska nimenomaan kriisin aikoina tarvitaan yhä enemmän, kun työtapaturmia on yhä enemmän. Parlamenttikin on maastani antanut esimerkkiä. Maataloudessakin on jo kuusi kuollut ja se on historiallisen korkea määrä meillä, koska Seitsemänkymppiset joutuvat töihin. Ja siksi sosiaalinen puoli kasvaa kasvamistaan tärkeydessään. Tämä koskee kaikkia aloja, missä täytyy osoittaa solidaarisuutta. Tämä koskee kaikkia aloja, kaikkia oloja, kun sosiaaliset riskit kasvavat myös työpaikoilla. Siksi puhemies, komission jäsen, tässä on tämä toinen kysymyskin. Tässä on paljon puutteita vielä direktiivi. Ajatellaan esimerkiksi syöpäaiheuttavia vaaroja. On paljon uhkia terveydelle. Mainitsen vielä perusoikeuskirjan 31 artiklakin, koska on kyllä kysymyksiä on ja paljon kuulemisia, mutta hyvin vähän vastauksia, hyvin vähän ratkaisukeinoja tarjottu näihin ongelmiin, vaikka ne vain pahenevat pahenevistaan. Ja se ei lisää meidän uskottavuuttamme jos haluamme edistyksessä toimia työntekijöiden puolesta, koska he eivät näe meitä liittolaisenaan, vaan heidän oikeuksensa on viholliset. Kiitoksia Alejandro. Sitten liberaalien puolesta kaksi minuuttia Rova Harkkin. I want to thank the commissioner. On kiittää komissaaria hänen vastauksesta, vaikka se olikin pettymys. Minun mielestäni komissaari, me tarvitsemme eurooppalaista työturvallisuus- ja terveysstrategiat ja monistakin syistä. Ja nyt nopeasti, jos strategia ei ole, kansalliset ohjelmat eivät ehkä jatku tai eivät ainakaan jatku yhtä tiivinä kuin aiemmin. Täytäntöönpano voi niin helposti liuskahtaa väärille raiteille ja kulttuurin säilyttämistä ei pidetä tärkeänä. Pitäisi kuitenkin pystyä armioimaan riskejä ja ottaa huomioon kaikki osapuolet. Se on olennainen osa missä tahansa työturvallisuusstrategiassa. Ja jos tässä lipsutaan jäsenvaltiossa, on todella vaikea saavuttaa menetettyä myöhemmin. Ja jos ei ole EU-strategiaa, meillä ei ole yhdenmukaisuutta. Ei ole täytäntöönpanoa EU-tasolla. Meillä ei ole mitään lisäarvoa tarjottavanamme. Ja EUn ennaltaehkäisy tulee vähemmän merkittävää ja mitä tulee ennaltaehkäisykulttuuriin, sitten kun tässä lipsutaan, niin on todella vaikea saada sitä takaisin raiteilleen on todellinen houkutus leikkauksen aikana oikoa mutkia ja unohdetaan, että tässähän tehdään investointeja, eikä tämä ole mikään menoerä pelkästään. Ihmiset kärsivät paljon suuremmasta stressistä. Esimerkiksi Lontonissa nuori harjoittelija kuoli, joka teki työtä rahoitusalalla. Hän joutui tekemään ylitöitä siellä todettiin, että on kipeästi tarvitaan muutosta kulttuurissa, rahoitus palvelualalla, mitä tulee työaikoihin ja oloihin. Kysymykseni kuuluu, mistä tällaista kulttuurin saadaan aikaan, jos meillä ei ole EU-strategiaa, niin ei se kyllä tässä auta. Ilanissa tällä hetkellä nuoret lääkärit ovat lakkoilemassa tämän kuun lopussa, koska ei ole täytäntöön pantu työaikadirektiiviä. Se on paha asia potilaille, paha lääkäreille. Tiedän, että emme puhu direktiiven täytäntöpanosta tässä yhteydessä, mutta meillä ei ole työterveys, työturvallisuus, EU-passia eikä kunnollista kulttuuria asiasta. Siksi uskonkin, että EUn strategia olisi todella hyödyllistä. Vielä lopuksi, kuten sanoin aikaisemmin, yleisesti ottaen ihmiset ovat suuremman stressin aikana johtuen siitä, että työpaikat ovat epävarmempia, työehdot ovat heikompia ja tilanne pahentaa vielä sosiaalisia suhteita. Jos meillä olisi strategia, voisi auttaa tämän asian hallinnoimiseen. Rehellisesti uskon, että tästä kipästi tarvitaan tätä strategiaa. Olen kuitenkin tyytyväinen sopimusta, joka on saatu aikaan elektromagneettisista kentistä, mutta olen saanut tätä aikaisemmin puhujien kanssa komissaarin jäsen, komission jäsen, voitteko kertoa, mitä esteitä tässä on ollut tiellä? Kiitos Rova Harkin vihreiden nimissä. Saa puolentoista minuutin ajan puhua Rova Delli. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Joulukuussa 2011 hyväksyimme suuren enemmistöllä minun mietintön, jossa arviointiin eurooppalaista työterveysturvallisuusstrategiaa 2007-2012. Mietintö jo hälytti kelloja ja osoitti, miten huolestuttava tilanne on työpaikoilla Euroopassa. Muutama luku vain Euroopassa. Joka viides sekunti työntekijä joutuu työtapaturmaan. Joka kaksi ja puoli minuuttia joku kuolee myös työpaikka onnettomuuteen. Enää ei voida esittää mitään kriisiä verukkeena, että sivutetaan tällaiset luvut. Sitten minun mietintöni on komission vaiennut eikä halunnut uudistaa tätä strategiaa. Se on erittäin huolestuttavaa. Oike- meillä on oikeudellisesti ja poliittisesti vakava tilanne. Jo vuoden ajan Euroopan unionilla ei ole mitään poliittista koordinaatiota työterveydessä ja turvallisuudessa tulevaksi seitsemäksi vuodeksi. Sitten meille sanotaan, että täytyy ensin selvittää perusteellisesti tämä ja komissio sanoo, ei kun työterveys ja turvallisuus ei ole mikään tärkeä asia siitä syystä, että se on liian tyyristä, ajatelkaa nyt. Ja me vihreät puolestaan sanomme aivan rauhallisen mielin, että emme ole teidän kanssa samaa mieltä. Tänään vaadimme uutta strategiaa työterveyttä ja turvallisuutta varten Euroopassa. Sen täytyy tulla voimaan heti 14 vuoden tammikuun alusta. Jos ajatellaan esimerkiksi tukia liikunta- sairauksia tai muita tietoja stressistä. Meillä on paljon esityksiä ollut myös minun mietinnössäni ja sanon aivan rauhallisen mielien, että tämä on moraalinen vääryys, jos silmät suljetaan näiltä tapaturmilta. Mutta ajatelkaa myös, mitä kustannuksia syntyy tapaturmista. Jopa se voi olla 4 prosenttia meidän BKTstamme, eli 500 miljardia euroa, eli toimittava on. Me tarvitsemme nyt kiireellisesti vastauksen. Sitä tarvitaan, koska Euroopan unioni täytyy suojella kaikkia työntekijöitä. Työntekijät eivät enää saa menettää elämänsä ansaitsekseen elämään. Nyt täytyy toimia komission jäsen. Me tarvitsemme tätä strategiaa. Me luotamme teihin. Kiitos. Gracias. Kiitoksia, hyvä kollega. Keskustelu päättyy yhden minuutin puheenvuoroon Gwen nimissä ystävämme Zuber. Obrigada, presidente. Luxemburgo nos últimos... Kiitoksia puhemies. Luxemburg viimeisen kahden vuoden aikana, siellä on Aso Monta-niminen yritys, niin siellä harjoitetaan modernia orjuutta. Sieltä on rekrytoitu portugalilaisia työntekijöitä. Heille ei anneta minimipalkkaa ja siellä olosuhteet ovat täysin epäinhimilliset. Yritys sai 67 000 euroa sosiaalirahastosta. Tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Tällä hetkellä Euroopan unionissa työntekijät joutuvat tekemään työtä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Tällä vuosituhannella, mutta 200 vuotta vanhoissa olosuhteissa, kun ajatellaan työterveyttä ja turvallisuutta, on loogista, että he ovat uhattuna, kun ajatellaan tätä trendiä, mutta meillä ei ole tietoa. Meidän täytyy hoitaa tämä tehokkaammin. Me tiedämme, että monissa tapauksissa, kun työtapaturmia on, niin niitä ei ilmoiteta. Viranomaiset eivät tiedä, ja työntekijät elävät pelossa, joten ennaltaehkäisy, valvonta, julkiset investoinnit, nämä kaikki ovat käsi kädessä tapaturman riskin ja terveysongelmien kanssa. Nämä ovat kaikki kiireellisiä asioita ja ne täytyy integroida myöskin Euroopan politiikkaan ja nämä vaikuttavat kaikkien työntekijöiden terveyteen. Sitten muutama muu kollega, jotka omissa nimissään puhuvat ensimmäisenä Rova Edith Bauer, kaksi minuuttia. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem önmagában is fontos, hogy ezt ön is hangsúlyozta. Arvoisa komission jäsen, työterveys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita sinällään, mutta ne vaikuttavat myöskin hyvin merkittävästi kilpailun neutraalisuuteen. Komission kilpailukyky tutkimuksessa ei kiinnitetä huomiota tähän strategiaan. Meitä ei voida vakuuttaa tällä suurimmaksi osaksi, koska tilastot ovat vääristyneet, kun työpaikkoja on menetetty. 55 prosenttia työntekijöistä ovat joutuneet ongelmiin työtapaturmien takia. Työpaikalla on hyvin korkeat riskit jokapäiväisessä elämässä ja tämä pätee erityisesti pk-yrityksiin. Työterveys- ja turvallisuustoimenpiteet voivat vaikuttaa hyvin paljon. Työolosuhteet ovat muuttuneet niin kuin kuulimme, uutta teknologiaa käytetään. Mutta tähän liittyy myöskin muita tekijöitä. Ja, ja koska välineet vanhentuvat, niin uusia riskejä tulee esille. Erilaisia tekijöitä voidaan siis listata 216 miljoonasta työntekijöistä 2,5 miljoonaa on joutunut työtapaturmaan ja tuhannet menettävät henkensä. Luin lehdestä juuri tänään, että Slovakiassa omassa maassani aikaisemmin tänään meillä tapahtui juuri tuollainen kuolemaan johtanut tapaturma, joten tuhansia kuolee eh, näiden työtapaturmien seurauksena. Ja toinen asia, jonka me usein tuppaamme unohtamaan, on se, että eh, työpaikalla on hyvin paljon uhkia. 90 000 ihmistä invalidisoituu työtapaturmien seurauksena ja myöskin äitiysloma ja siihen löytyvä ilon yleissopimus. Näitä tulisi täytäntöpana Euroopan lainsäädännössä ja näin ei ikävä kyllä ole tapahtunut. Kun pidämme kaiken tämän mielessämme, niin mielestämme komission pitää esittää uusi strategia siitä, miten voitaisiin vähentää näitä uusia uhkia, joten todellakin velvoitan ja pyydän, että teette näin. Kiitoksia. Kiitos Edit. Kaksi minuuttia saa Estrella. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, mitä tulee Euroopan parlamenttiin. Työ, terveys ja turvallisuus on erittäin tärkeällä asemalla oleva prioriteetti Kun eurooppalaista strategiaa kehitettiin 2002, niin on ihan loogista vain, että odotettaisiin uutta jo vuonna 2012. Nyt meidän sitten pitääkin kysyä, koska se on tulossa ja mistä tämä viivästyminen johtuu. Me uskomme, että työoloja, työoloja pitäisi sopeuttaa ihmisten kykyihin ja tilanteeseen eikä toisinpäin lainsäädäntöä, joilla suojellaan raskaanoivia naisia tai imettäviä naisia, on tor- myös tärkeä kysymys. Olen itse tästä asiasta esittelijänä. Ja heinäkuussa tai anteeksi, 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi mietintöni raskaanoista työntekijöistä. Ikävä Kyllä, tämä jäi tavallaan jumiin. Neuvoston komissio ei kuitenkaan tässä mitenkään toiminut myöskään, jotta nopeuttaisi toimia neuvostossa. Tämä on vain yksi esimerkki. Niin kuin muut ovat täällä sanoneet, usein parlamentin pitää parantaa lainsäädäntöä, kun suojellaan työntekijöitä, tuki- ja liikunta elinsairauksia vastaan, reumatismia vastaan. 120 miljoonaa kärsi tämän tyyppisistä vaivoista ja sairauksista. Ja tämä on raskas taakka myös sosiaaliturvajärjestelmällemme. Euroopan unionissa 25 prosenttia pitkistä poissaoloista johtuen sairauksista johtuu tämän tyyppisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Itse johdan parlamentissa ryhmää, jossa käsitellään näitä sairauksia. Arvoisa komission jäsen, on ihan ilmeistä, että me tarvitsemme uuden strategian, strategian, joka ottaa huomioon uuden tilanteen ja sen, miten yhteiskuntamme on kehittynyt. Kiitoksia sitten. Kaksi minuuttia saa myös rouva Jaroslaviecka. Dziękuję, Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat vaikka meillä on tullut paljon muutoksia perussopimuksiin, niin jaamme kuitenkin toimivallan jäsenvaltioiden kanssa työ, terveys- ja turvallisuusasioissa. Moni on ollut kovin haluton hyväksyvän korkeampia standardeja tällä alalla. Mielestäni työ, terveys ja turvallisuus kysymys osoittaa varsin hyvin, että Euroopan unionin tasolla toteutetut toimet jo sitten vuoden 87, ovat hyvin toivottavia ja se on aina myös onnistunut käyttäen muitakin kuin sitovia määräyksiä. Hyväksytyn strategian myötä on pystytty myös kohentamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siksi minä uskon, että tulevina vuosina tarvitaan edelleen työtä ja siksi olen sitäkin hämmästyneempi siitä, että komissio viivyttelee uuden strategian esittelemisen kanssa. Ne toimet, jotka pyrkivät kohentamaan työterveyttä ja turvallisuutta työpaikalla, ovat tarpeen, jotta päästään asettamiimme tavoitteisiin 2020 mennessä. Kun kerran tiedetään, että väestön ikääntyminenkin on tärkeä kysymys ja näin ollen myös työelämässä vietetään pidempi aikaa. Tarkoitan sitä, meidän täytyy myös hyväksyä, että meidän hyväksyä sellaisia toimia, että esimerkiksi yli 55-vuotiaat voisivat jatkaa työelämässä. Tämä edellyttää myös ennaltaehkäiseviä toimia ja näin pystytään myös parantamaan työterveys- ja turvallisuusoloja. Meidän täytyy myös kohdistaa erityistoimia nuoriin, koska näin voidaan heidän ammatillista liikkuvuuttaan parantaa. Totta kai tekniikkakin muuttuu nopeasti, mikä sekin vaikuttaa työterveyteen ja turvallisuuteen. Euroopan unionin komissio on useaan otteeseen todennut, että 2017-2012 strategia on johtanut myönteisiin tuloksiin kaikkialla Euroopassa, että on kuitenkin vielä olemassa myös parantamisen varaa. Niinpä, miksi meillä ei ole 2013-2020 vuosille saatu luvattua strategiaa? Gracias. Kiitos, hyvä kollega. Viimeisenä puhuu tässä keskustelussa minuutin ajan Rova Costello. Kiitoksia puhemies ja kiitokset komission jäsenet olette paikalla tänään illalla. Minä jaan kollegoideni äh, huolenaiheet tästä viivyttelystä äh, uuden työterveys- ja turvallisuusstrategian esittämiseksi. Komission jäsen on yli 5000 kuolemantapausta vuosittain työpaikalla. 40 niistä tapahtui Irlannissa ja siihen sisältyi kaksi lasta. Tässä tarvitaan todellakin uutta työterveys- ja turvallisuusstrategiaa meillä ei ole uutta strategiaa ensi vuodeksi ja tämä viivytys on sellaista sitä ei voida hyväksyä. Kun nyt ajatellaan niitä syitä, miksi me tarvitsemme strategiaa, se, että käytetään enemmän kemikaalia, työvoima ikääntyy, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja syöpä lisääntyvät ja myöskin stressi. Nämä ovat kaikki asioita, joita, jotka tulisi ottaa huomioon tässä uudessa strategiassa. Työ, terveys ja turvallisuus on tärkeää, se on äärimmäisen tärkeää työntekijöille ja myöskin se turvaa sosiaalisen mallin, mutta se on hyvä myöskin yritykselle. Se vaikuttaa yritykset toimintaan, hyvinvointi kasvaa ja se myöskin parantaa työntekijöiden mielipiteet työpaikalla olemisesta. Se, että tätä strategiaa ei täytäntöön panna, niin meidän, meillä täytyy olla sellainen, joka on hyvä tällä vuosituhannella ja että saadaan myöskin tulevia strategioita aikaiseksi. Nyt EU täytyy ottaa tämä vastuu kantaukseen ja luoda uusi strategia. Kiitoksia, Emer. Ei kun anteeksi. Ei, anteeksi, kuunnelkaapa. Haluatteko esittää kysymyksen? Kysymyksen haluatte esittää Rova Emerille. Sitäkö te haluatte vai haluatteko olla mukana keskustelussa ilman puhujaluetteloa? Sininen kortti on sitä varten, että voitte esittää kysymyksen Rova Kostellolle. No, entonces, entonces ei kun siis. Kroatti kollega on hyvin ansiokas ja täytyy häntä kuunnella. Mutta ilmeisesti teidän täytyy nyt valkoista korttia heiluttaa. Valkoista korttia keskustelun aikana, että pääsisitte mukaan keskusteluun ilman puheluettelua. Näin se menee. No, totta kai puheenvuoro saatte. Teillähän on muuten minuutti sitä varten. Ja onnittelut siitä, että osoitatte mielenkiintoa aihetta kohtaan. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, ispričavam se na pogrešci. E, evo prema zadnjim... Puhemies, anteeksi tämä sekannus. Viimeisimpien tietojen mukaan alle 4 miljoonaa ihmistä Euroopassa loukkaantuu työssä ja noin 5000 menehtyy työtapaturmaan. Nämä ovat vakavia lukuja ja ne ovat seurausta työnantajista, anteeksi, jotka ovat laiminlyönneet työturvallisuussääntöjä. Myös työntekijät itse eivät ole tietoisia siitä, kuinka tärkeää on suojata omaa terveyttään työssä. Ennaltaehkäisy on vaihtoehto, joka meidän pitääkin valita. Täytyy suojella ihmisterveyttä, ihmishenkeä, työntekijöitä myös. Tietysti tähän liittyy myös taloudellisia seurauksia. Jokainen työnantaja, työntekijä Kroatissa on kymmenen päivää lomalla vuodessa Tätä on 100, 110 000 tuntia vuodessa ilman työtä siksi. Eh, siihen liittyy omat taloudelliset kustannukset. Tarvii nopeuttaa tämän strategian aikaansaanti ja tarvitaan yhtäläistä toimintaa EU-ssa, jotta voidaan suojaa työntekijöitämme. Kiitoksia, kovasti kiitoksia, parahin kollega. Ennen kuin annan vielä viimeiseksi puheenvuoron komission jäsenelle, haluaisin ottaa esille yhden seikan, joka on mielestäni mielenkiintoinen myös unionissa – me, täällä oli 11 puheenvuoroa, niistä yhdeksän tuli naisilta. Mielestäni ei ole ihan vähäinen seikka, kannattaa panna merkille sitä, vai eh, mitä anteeksi, eikö ole tulkkausta? Sitä paitsi meillä oli 11 puheenvuoroa ja siis yhdeksän naista tästä joukosta. Mielestäni kannattaa ottaa se esille. En tiedä, mitkä ovat johtopäätökset, mutta hyvä niitä miettiä jokainen tykönään. Täällä oli vielä kaksi miestä, jotka puhuivat, siis totta kai komission jäsenkin vielä. Totta kai, sitä nyt ei ole välttyä. Mutta keskusteluun osallistui tämä väki ja mielestäni on hyvä panna merkille tämäkin seikka, eikö vain? koska se on aika merkityksellinen. Yhdeksän mies, naista ja kaksi miestä tässä sosiaalisessa kysymyksessä, josta nyt keskustelemme. Komission jäsen, nyt eteen puheenvuoron keskustelun lopuksi. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puhemies ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Eriteten uh, Rova Beresia, joka esitti kysymyksen työterveydestä ja turvallisuudesta. Haluaisin asettaa tämmöisen jonkun laajempaan kontekstin, koska sen tulisi olla selvää kaikille, että kriisi on aiheuttanut hyvin paljon vahinkoa, ei ainoastaan työpaikkoja lukumäärän suhteen Euroopassa, vaan myöskin kun ajatellaan työolosuhteita, työoloja. Meidän täytyy tässä parantaa toimintaamme, jotta voimme parantaa työoloja EU:ssa kaikissa kategorioissa – Viimeisten vuosien aikana komissio on käynyt jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä. Ei ainoastaan siksi, että tässä on otettu edistysaskeleita tietyissä asiakokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi sähkömagneettisten kenttien kohdalla. Ja mielestäni on hienoa, että tässä kautta puolueiden saamme tukea ainakin niiltä poliittisilta ryhmiltä, jotka ovat olleet mukana tämän päivässä keskustelussa täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on enemmän kuin tervetullutta. Ja ilman tätä vahvaa tukea, jota saamme kaikilta puolueilta, meillä ei olisi mahdollisuuksia edetä tämän asian puitteissa. Edustaja Öör ja myöskin edustaja Bauer ottivat hyvin vahvasti esille sen, että tämä on myöskin yhtenäismarkkinakysymys, yhtäläiset olosuhteet ja reilu kilpailu yhtenäismarkkinoilla, joka tekee myöskin tärkeäksi sen, että työterveys ja turvallisuutta pidetään hyvin vahvasti mukana eu politiikassa. Mutta haluaisin painottaa kahta muuta tekijää. Yksi niistä on ulkoinen ulottuvuus. Viime aikoina todennäköisesti olette saaneet tietoa siitä, että minä EUn nimissä olen osallistunut erittäin tärkeän vuoropuhelun työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä nousevissa talouksissa. Esimerkiksi on ajatellaan näitä onnettomuuksia Bangladesissa, mutta myöskin muualla. Tämä edellyttää hyvin vahvan yhtenäisen vastauksen näille alueille, eritoten EUlta, ja me olemme nyt pyrkineet saamaan aikaiseksi vastauksen näihin traagisiin onnettomuuksiin, mutta on tärkeää painottaa, että EU voi pitää kiinni uskottavuudestaan ainoastaan siten, että pyrimme toimimaan ja jatkuvalla vahvalla tavalla EU:ssa ja kaikissa EUn jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat yhtenäismarkkinoille. Uskon, että Rova Costello puhui myöskin hyvin tärkeästä asiasta. Kyseessä on linkki työterveys- ja turvallisuuden ja väestön ikärakenteen muutoksen välillä. EU-ssa työvoima ikääntyy ja pienenee, ja jotta, ja jotta EU pysyy myöskin kilpailukykyisenä ja pystyy myöskin tulevina vuosikymmeninä edistämään taloutta, meidän täytyy myöskin investoida työterveyden ja turvallisuuden, koska se hyödyttää tätä. Varsinkin kun ajatellaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia, niin en ole huolissani, koska olen itse havainnut kaikki ne puutteet, mitä tällainen ilmiö aiheuttaa. Kriisin ei tulisi olla mikään tekosyy meidän täytyy ajatella pitkän aikavälin kaavan mukaisesti ja nähdä, mikä hyöty sillä on tässä politiikassa. Mutta tärkein kysymys, kun nyt ajattelemme uutta strategiaa ja sen ajoitusta, on tietysti lisäarvo, jota se tuo. Nyt kun jäsenvaltiot edistyvät tietyissä asioissa, kuten esimerkiksi kun ajatellaan tupakan savua ja sille altistumista työpaikoilla, niin tässä on tapahtunut edistystä jäsenvaltioiden taholla. Ja myöskin tässä on olemassa hyviä yrityskohtaisia strategioita, koska yritykset tietävät, mitä edustaja Haakin painotti, että työterveys ja turvallisuus todellakin on investointi eikä ainoastaan menoerä. Meillä on myöskin tärkeä tehtävä täytäntöön panna olemassa oleva lainsäädäntö, se mitä meillä on jo olemassa eu tasolla. Ja selvästikin tässä on jotakin epätasapainoa jäsenvaltioiden kohdalla. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä henkilökohtaisesti minä en yhtään epäile, miten tärkeitä tulevat toimenpiteet ovat tällä alalla tänä aamuna. Ja tässä huoneessa puheenjohtaja Barroso painotti Eurooppa 2020-strategian merkitystä, kun ajatellaan komission tulevia toimenpiteitä. Ja tämä strategia, kuten tiedätte, sen tarkoituksena on nostaa työllisyys 75 prosenttiin. Nämä ovat vahvoja toimenpiteitä EUn tasolla, mutta myöskin jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan näitä toimenpiteitä työterveys- ja turvallisuudessa. Ne voivat vaikuttaa siihen, ne voivat olla merkittävässä asemassa toimenpiteissä, jotta voidaan saavuttaa tuo 75 prosentin työllisyys. Ja myöskin ne maat, joissa tilanne on jo hyvä, niin mm, nämä parhaat käytänteet auttavat sielläkin. Mutta herra Barroso myöskin mainitsi sen, että tässä ei ole riittävästi ollut halua ryhtyä toimenpiteisiin. No se, mitä voin sanoa teille, se, että tässä tämä on erittäin suuri riski, niin se kyllä pätee tähän politiikan alueeseen. Mutta kun nyt Euroopan parlamentti saadaan näin vahvaa tukea, niin ehkäpä tämän ylitse voidaan päästä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Tähän on tullut yksilötasolla esitys keskustelun päätteeksi. Ja nyt keskustelun päätännekin äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivien. Ja haluaisin nyt kiittää kaikkia, jotka ovat nyt olleet mukana tässä mielenkiintoisessa istunnossa. Viisi minuuttia meni yli arvion. No, Huomenna 18. syyskuuta jatketaan kuitenkin 8.30 alkaen kahteen asti ja kolmesta viiteen iltapäivällä. Esityslista on julkaistu ja on löydettävissä